kunta, joka vastaa asiasta. Sitten on tullut nimityksehdotukset valiokuntiin EPP ja EFT ryhmiltä, jos tämän istunton loppuun mennessä ei tule vastalauseita, niin näitä nimityksiä pidetään vahvistettuina. Der zuständige Ausschuss hat eine Berichtigung zu einem vom Sitten on esitetty oikaisu Euroopan parlamentin